Pablo Iglesiaksen. Rouva Maria Teresa Jimenez Barbat on myös valittu Euroopan parlamentin jäseneksi. Hän äh, korvaa herra Fernando Maura Parandiarani. Ja nämä uudet jäsenet äh, äh, tulevat, astuvat, tulevat parlamentin jäseniksi 25. marraskuuta. Ja parlamentti ottaa tiedoksi, että nämä kaksi uutta jäsentä on nyt sitten toivotettu parlamenttiin tervetulleeksi. Ja haluaisin muistuttaa teitä, että he osallistuvat parlamentin jäsenelinten kokouksiin täysin edustajien oikeuksiin. niin kuin työjärjestys määrää. GUE ja NGL